We maintain the vote open. Pidetään äänestys auki vielä, koska kollegoita saapuu koko ajan. Everybody have voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Gerbrandikin. Okei. Okay. Ok. Meillä on yksi alde liikaa. Anteeksi vain. Äänestys päättyy nyt. Hyväksytty. Ja sitten äänestetään kompromissista, johon on päästy neuvoston kanssa koskien direktiiviä koskia koskien ilman epäpuhtauksien kansallisia päästöjä. Girling oli esittelijänä. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten äänestetään työjärjestyksen 106 artiklan mukaisesta vastalauseesta, joka koski glyfosaatin hyväksymiskauden jatkamista. Ja meidän kollegamme Kyllönen, Kyllönen oli yhteisesittelijänä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja seuraavaksi äänestämme suullisesta kysymyksestä, jotka, joka koski transrasvoja. Äänestetään ensin komissiolle esitetystä suullisesta kysymyksestä. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty yksimielisesti. Seuraavaksi neuvostolle esitettävä suullinen kysymys. Transrasvoista siis äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty yksimielisesti. Ja seuraavaksi äänestetään suullisesta kysymyksestä koskien COP22 Marrakeshissa. Ensin äänestetään komissiolle esitettävästä kysymyksestä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestetään neuvostolle esitettävästä suullisesta kysymyksestä Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänestys päättyy ja hyväksytty tämäkin. Seuraavaksi äänestysvuorossa. Elintarvikeen kanssa kosketuksen joutuvista materiaaleista annettu asetus. Charles Mose on ollut esittelijänä siinä. Ja me olemme olleet vastuuvaliokuntana. Lähdetään liikkeelle tarkistuksesta 39 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestetään tarkistuksesta 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestetään seuraavaksi tarkistuksesta 46 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 45 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 47 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi viitonen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 81 puolesta vastaan tarkastetaan sähköisesti. Avete votato tutti? Oletteko kaikki äänestäneet? Ette vielä. Okei. Okay. Kortti puuttui, mutta hyväksyttiin joka tapauksessa. Seuraavaksi äänestetään tarkistuksesta 83 puolesta. Vastaan. Tyhjää tarkastetaan. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Votiamo adesso l'emendamento. Tarkistus 84. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 85 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 86 puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. Avete votato tutti? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 94. Puolesta äänet vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 95 puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 96 puolesta äänet. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus, anteeksi, kompromissi 3a puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 98 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 99 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty Tarkistus ei vaan. Tarkistus 116. 116 Oslingilta puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 121 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 115 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan kaikki tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 120 puolesta ei vaan 120 jää pois. Sitten äänestetään, äänestetään 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi kompromissi 3b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 130 puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 132 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 134 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkastetaan. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Onko valmista? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 135 vuorossa puolesta äänet. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Äänestys päättyy ja hyväksytty. Ja sitten 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi kompromissi yhdeksän puolesta yhdeksäinen siis ja vastaan äänet tyhjää hyväksytty ja tarkistus 158 Langenilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi sitten sitaatiot on katettu. Sitten 11 tarkistus ja johdantosan kappale A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 18 Pietikäiseltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi 32 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 ei vaan 34 jääkin pois. Dobbiamo votare il 35. Chi è a favore? 35 puolesta äänet, vastaan äänet, tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi äänestetään tarkistuksesta 37 puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. Avete votato Oletteko äänestäneet kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Onko valmista? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Passiamo adesso. Siirrymme seuraavaksi kohtaan 17 esityslistalla. Ja siinä kyse on merellä tapahtuvaan öljyn ja kaasun porastoimintaan liittyvä vastuu, korvaukset ja taloudelliset turvausjärjestykset. Järjestelyt tarkistus ykkösestä äänestetään ensin puolesta vastaan. Tyhjää tarkastetaan. votato tutti? Oletteko äänestäneet kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi numero viitonen. Siellä meillä on suullinen tarkistus kollega Rivasilta. Onko vastalauseita suulliseen tarkistukseen? Ei näyttäisi olevan. Eli äänestämme tällä suullisella tarkistuksella, tarkistuksesta viisi puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Tarkastetaan. No, i Edes ryhmät eivät olleet ihan varmoja, toiminnastaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Hyvä, ö, tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus ei vaan kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan. Tyhjää tarkastetaan. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi nelonen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi viitonen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 46 Dankanilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten 64 tarkistus puolesta vastaan, tyhjää, sosialistit, en ymmärtänyt mitä te halusitte puolesta siis. Hyväksytty. Tarkastetaan, tarkastetaan. Il voto è Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Hylätty. No niin. Kompromissi 10. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sähköisesti äänestetään tästä lausunnosta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi äänestämme kohdasta 18 esityslistalla. Keskeiset tavoitteet CITES-yleissopimuksen 17 sopimuspuolten konferenssiin. l'emendamento. Äänestetään ensin tarkistuksesta 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan. Tyhjää tarkastetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestetään tarkistuksesta 20 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, tarkistus 22 puolesta äänet vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten tarkistus 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastetaan tämä vielä. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hyväksytty. Tarkistus 30 jää pois ja siirrytään tarkistukseen 32. Sekin jää pois. Hei kun hetkinen. 31. Eli 32 jää pois, eli nyt äänestetään tarkistuksesta 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten tarkistuksesta 34 on suullinen tarkistus EPPltä ja luen sen teille tuemme komission ja jäsenvaltioiden ehdotusta siitä, että sovitaan maailmanlaajuisista suudis, su, suuntaviivoista koskien trophy huntingia, ja tämän kaltaista metsästystä. Ja tässä viitataan liitteisiin yksi ja kaksi. Vastustetaanko tätä suullista tarkistusta? No, e allora votiamo. Ei ole vastustusta siis, joten Äänestetään tällä suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestetään 35 tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta. Vastaan tyhjää Tarkastetaan. Avete votato tutti, voto chiuso. Oletteko äänestäneet kaikki? Hyväksytty. Votiamo l'emendamento. Seuraavaksi 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53. ei äänestetäkään, vaan mennä 55. puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 54 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja seuraavaksi 56 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 57 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 58 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 59 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tarkastetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 32 vastaan 32. Tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Votiamo l'emendamento 77. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.

joten äänestämme tarkistuksesta 90 näin suullisesti tarkistettuna puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten vuorossa alkuperäisversio tarkistuksesta 92 osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten yhtenä ryhmänä 91, 92, 93 puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistuspyyntö. Tarkastetaan. Nyt äänestetään sitten. Ei hetkinen, anteeksi. okay, the vote is closed. Tarkistusäänestys siis päättyy ja hylättiin. Seuraavaksi vuorossa tarkistus, suullinen tarkistus Frontelta ja pyydän häntä selittämään sen sisällön. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on pieni skala, joka elää pienissä, aivan tietyissä alueilla, tietyillä alueilla ja, ja se on akvaariokala ja 90 prosenttia sen kannasta on kadonnut viimeisinä viime vuosina ja kyseessä on eläin, joka ei lisännyt akvaariossa, eli sitä täytyy lisätä luonnossa ja sen takia se on uhanalainen laji ja pyydämme, että se siirrettäisiin sitesin liitteestä kaksi liitteeseen yksi, jossa sitä suojellaan tehokkaammin. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko tähän vastustusta tähän suulliseen tarkistukseen? Ei, joten äänestetään suullisesta tarkistuksesta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus ykkönen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kakkonen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolmonen puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty Hyväksytty. Tarkistus viitonen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty tarkistus 10 puolesta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 Ja seuraavaksi keskeytämme kokouksen hetkeksi ja aloitamme kaksi minuuttia vaille yksitoista uudestaan, koska meillä on Slovakian puheenjohtaja valtion terveysministeri täällä vieraanamme ja hän esittelee Slovakian puheenjohtajakauden pääsuuntaviivoja. Dear colleagues. Hyvät kollegat, voimme käynnistää toisen osan päivän kokouksestamme. Luvassa on keskustelu terveysministeri Tomas Druckerin kanssa käytävä keskustelu. Hän esittelee Slovakian puheenjohtajakauden ohjelmaa. Uusi neuvoston puheenjohtaja valtio on tänne tervetullut ministeri Druckerin ominaisuudessa. Annan mahdollisuuden teille nyt lausua ensimmäistä sananne, johdantopuheenvuoronne, ja sen jälkeen sitten käydään keskustelua ensimmäinen kierros käydään siten, että poliittiset ryhmät esittävät kommenttinsa kysymyksensä ja voitte vastata näihin yhtenä ryhmänä näihin kysymyksiin ja sen jälkeen toisella kierroksella sitten muut jäsenet voivat esittää puheenvuoroja ja voitte reagoida sitten niihin ja sen jälkeen päätämme ajatusten vaihtomme. Paljon kiitoksia, että tulitte paikalle ja annan nyt puheen, alkupuheenvuorollenne mahdollisuuden. Thank you very much. Good morning, dear chairman of NV Committee, honorable members of the European Parliament, Kunnianarvoiset parlamentin jäsenet, hyvät valiokunnan jäsenet, puheenjohtaja, minulla on suuri kunnia esitellä teille tänään Slovakian ohjelma terveyden alueella. Slovakian liittymisen vuosipäivä on lähestymissä on 12 vuosipäivän liittymisestämme ja tämä ensimmäinen kerta, jolla Slovakia ottaa johtavan, johtavat tehtävät EU-neuvostossa. Slovakian puheenjohtajakausi alkaa aikana, jolloin EU kohtaa monia haasteita. Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten päätös että unioni alleviivaa tarvetta keskustella on tulevaisuudesta maahanmuuttoaalto, testaa meidän kykyämme säilyttää Schengen-alueen integriteetti äskettäiset terroristihyökkäykset muistuttavat meitä, että on vielä paljon parannettavaa sisäisen yhteistyön alueella ja rahoituskriisi vaikuttaa yhä jäsenmaiden talouteen, mutta näistä haasteista lukuun ottamatta ja lisääntyneestä epävarmuudesta huolimatta Slovakian puheenjohtaja on päättänyt työskennellä myönteisen esityslistan puitteissa ja vahvistaa kestäviä ratkaisuja. Puheenjohtajamaana meillä on tavoitteemme saavuttaa ainoastaan läheisellä yhteistyöllä jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja komission kanssa, jotta myönteinen dynaaminen henki säilyy vuosina. Euroopan parlamentti on ollut edistyksen veturi ja on aina aktiivisesti puolustanut EUn kansalaisten etuja ja parlamentin tuki tulevassa terveyspolitiikassa on ratkaisevaa. Mutta on erityisen tärkeää, että me voimme selittää kansalaisille kaikki nämä todelliset hyödyt. Euroopan parlamentti on aina puolustanut kansalaisia ja Euroopan parlamentin mielipiteet ja tue terveyspolitiikan tulevassa muokkaamisessa on ratkaisevaa. Teidät valita, on valittu suoraan edustamaan kansalaisia ja teidän roolinne lainsäädäntövallan toisena käyttäjänä on ratkaisevaa, jotta kansalaisten edut edustet, ovat asianmukaisesti edustettuina. Ennen kuin esittelen Slovakian prioriteetit, haluaisin kiittää Hollantia puheenjohtamaan kovasta työstä. Ja he ovat avustaneet trion muita maita. Ja toivomme, että voimme taata jatkuvuuden esityslistassa. Lainsäädäntöalueella Slovakia tyytyväisenä voi todeta, että neljän, että neljän vuoden kovan työn jälkeen asetus lääke, laitteista ja in vitro diagnostista lääkinnällisistä laitteista on saavutettu sopimus kolmen toimielimen kesken, joka vahvistettiin 15.6. Slovakian tehtävä on muodollistaa tämä sopimus neuvostossa. Me suunnittelemme, että ehdotamme Tämä molemmat hyväksytty tekstit neuvostolle osana poliittista so- sopimusta tammikuussa. Kiitos Hollannin saavutukset lääkinnällisessä laitteissa. Meillä on vielä yksi lainsäädännön kokonaisuus, jota jatkaa terveyden alueella tämä asetus 726-2004. Sen osa eläinlääkinnällistä pakettia – ja me tulemme sopeuttamaan vauhtia ja kunnianhimoa tässä. Tulemme myös kiinnittämään huomiota siihen, että tämä asetus ja eläinlääketieteellinen paketti ovat johdonmukaisia keskenään ja etsimme soveltuvia oikeudellisia instrumentteja keinoiksi täytäntöön panna, panna asetusta seitsemän toimia, ää, toimenpanna asetusta 2004 Meillä on varmasti jatkuva kiinnostusta se varmistamiseksi, että kaikki lainsäädäntö, on voimassa, sekä valmisteltava lainsäädäntö soveltaa integroitua lähestymistapaa tilalta pöytään. Tässä meillä on jo tämä tärkeä paketti ja kaksi ehdotusta, jotka mainitsin tämä ehdotus eläinlääketieteellisistä tuotteista ja lääkinnästä rehusta. Vaikka ehdotus lääkinnästä rehusta on maatalousvaliokunnan tehtävänä, ehdotus eläinlääketieteellisistä tuotteista on erittäin tärkeä teidän valiokunnalle. Ja kertoisin teille, että Slovakia puheenjohtajamaana – tulee jatkamaan työtään tämän kokonaisuuden parissa neuvostovalmistelussa kokouksissa tavoitteena mahdollisesti saavuttaa puheenjohtajakauden lopussa mandaatti, joka tulee toimimaan pohjana neuvotteluissa Euroopan parlamentin kanssa. Asiakokonaisuus on monimutkainen ja, ratkaisevan tärkeä ainoastaan eläinlääketieteellisessä toiminnassa, sen lääke, lääkepuolella, maataloudessa, kotieläinsektorilla, mutta myöskin Äh, kansanterveyden kannalta, koska tässä on kytkös kysymykseen, eli äh, antibioottiresistenteihin, lääkeresistenteihin, mikrobikantoihin, joka on merkittävä haaste. Jatkaaksemme terveysagendaa. Yksi Slovakian prioriteeteista tämä ei-lainsäädännöllisellä alueella on tämä lääketteen saatavuus ja lääkepula, joka on kriittisen tärkeä potilailla ja kasvaa ongelma Euroopassa. Lääkette, lääketepulasta on nostettu ilmaistu huoli sekä jäsenvaltioiden potilasorganisaatiot että terveysalan ammattilaiset. Minulle terveysministerille tämä on vakava kysymys ja ensisijainen tavoite jäsenvaltiolle. Meidän täytyy taata riittävä terveydenhuollon taso, joka takaa lääkkeiden saatavuuden potilaille – ja pitää ymmärtää, että lääkkeet eivät ole tavallisia hyödykkeitä, koska niillä on mer- vaikutusta kansanterveyteen, ja tästäkin pitää keskustella jäsenmaissa. Nyt täytyy puhua lääkepulasta. Ovatko syyt mitä tahansa valmistamisesta säätelyyn ja yritysmalleihin, kuten rinnakkaistuontiin? Koska mä tähän suuntaan puheenjohtajan maana edistämme keskustelua tästä aiheesta. Meillä on korkean tasan kansanterveyden työryhmän kokous ja epämuodollinen ministerikokous Bratislavassa. Oikein puheenjohtajakausi myös tunnustaa, että tupakoinnin vastaaminen politiikka on tärkeää EUlle, jota pidetään johtajana kansainvälisessä keskustelussa tupakoinnin säätelemiseksi. Slovakia tekee kaikkeensa, jotta on johtava rooli taataan myös seitsemännessä FCTC-sopimusosapuolten kokouksessa Intiassa tänä vuonna sen lopulla. Taskentelemme läheisesti komissio ja kaikkien jäsenvaltioiden kanssa taataksemme koordinoidun EU-kannan kaikista esityslistan kysymyksistä. Sitten prioriteetit. Neuvosto, kuten Euroopan parlamenttikin, pitää lääkeresistenttejä mikrobeja vakavana ongelmana. Ja me olemme pyytäneet jäsenmaita työskentelemään kansallisella EU-tasolla ongelman tarttumiseksi. Antibioottiresistenssin alueella Slovakia haluaa tarttua myös tuberkuloosiin ja sen lääke antibioottiresistentteihin kantoihin. Tuberkuloosi ja monilla antibiooteilla resistentit kannat ovat räätylyttävä terveysuhka globalisoituvassa maailmassa, kun väestö liikkuu yhä enemmän. Ja se on tuberkuloosi on vakava kansanterveellinen haaste, jolla on laajalla ulottuvia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia, ja sillä on komorbiditeettia, yhteissairastavuutta muiden terveysongelmien kanssa, erityisesti HIV-AIDSin kanssa työryhmää tapaa heinäkuussa 2016 ja Slovakia haluaa aloittaa keskustelun mahdollisesta, mahdollisesta kehittää integroitua politiikkaa tuberkuloosin HIV ja hepatitis C alueella. Ja keskustelu tulee jatkumaan Bratislavan epämuodollisessa ministerikokouksessa 3.4. lokakuuta 2016. Tartuntatautit. Tartuntatauteihin vaikutti kaksi merkittävää lääketieteellistä interventioita, rokotteet ja antibiootit. Näiden kahden tehokkuutta verratessa rokotteet ovat tehokkaampia kuin antibiootit. Antibiootteita käytetään sairauden tai epidemian alussa. Rokotteet ehkäisevät sairauden vaikutuksia antibiootit toimivat lähinnä bakteereita vastaan, mutta rokotteet toimivat sellaisia virustauteja varten, joihin ei ole erityistä hoitoa. Vaihtomaana meillä, meillä on tärkeää, että rokotevaste on korkea ja tällä tavalla voimme taistella antibioottien ylikuluttamista vastaan. Siksi on tarvittavista tietoisuutta rokotteista, erityisesti ajatellen nykyistä rokotevastaista kampanjointia. Slovakia tarttuu rahoituskysymykseen terveysministereiden epämuodollisessa kokouksessa Bratislavassa. Toinen huolenaihe EUn terveystilanteessa on ylipainoisuuden ja liikalihavuuden lisääntyvä esiintymys, jotka ovat saattaneet epidemia-asteen. 95-200 miljoonaa ihmistä globaalisti kärsi ylipainoisuudesta tai liikalihavuudesta. Tämä kasvoi 300 miljoonaa vuonna 2000. Liiallinen kehon paino liiallinen energiansaanti, tyydytyt rasvat, transrasvat, sokeri ja suola ruoassa ja alhainen vihannesten, hedelmien ja täysjyvätuotteiden kulutus ovat osa epäterveellistä elämäntapaa. Euroopan komissio ja jäsenvaltiot ovat tunnistaneet useita alueita – jotka kytkeytyvät ravitsemukseen ja elämäntapaan ja joilla tämä kehityskulku voidaan kääntää. Uudet ruokareseptit ovat yksi tehokkaimmista keinoista taistella riskitekijöitä, kuten tyydyttyneet rasvat, transrasvahapot, sokeri ja suola. Tuoteessa Slovakia keskittyy siihen, että vahvistetaan parhaita käytänteitä jäsenvaltioiden kesken uudessa ruokaresepteissä – ja rohkaisemme uusia yhteisiä EU- ja kansallisia aloitteita, jotka kohdistuvat terveempään ravintaan ja vähentäisimme ei-tarttuvien kroonisten sairauksien eri esiintyvyyttä. Ei-tarttuvat taudit ovat merkittävin osa sairaustaakaa EU-ssa. Ne ovat vastuussa 86 prosentista kuolemantapauksia. Ne vaikuttavat yli 80 prosenttiin yli 65 vuotta TAista. Ne ovat merkittävä haaste sekä terveestä järjestelmättä sosiaalijärjestelmälle. Terve elämätyyli varastajasta lähtee voi taata tuottavan väestön minimoida terveyden huoltopalveluiden kysynnän ja sellaisia, jotka liittyvät kroonisiin sairauksiin ja sitä kautta rajoittaa terveydenhuollon kuluja edistää kasvua ja tuottavuutta. Puheenjohtajakaudella haluamme vahvistaa tavoitteiden asettamista ja toimia kroonisten ei tarttuvien sairauksien vastaisissa toimissa ja rohkaisemme maita muokkaamaan ruoan reseptejä kaavastoa uudeksi ja vähentämään riskitekijöitä. Tätä varten tulemme järjestämään korkean tason konferenssiin ei tarttuvien tautien vastaisessa toimissa ja elämäntapaa koskevan konferenssin 21.9. Bratislavassa keskustelemme vaihtoehdosta parasta käytänteistä, jotka koskevat ää, riskin ehkäisemistä paremman ravitsemuksen kautta. On useita EU-aloitteita, joissa dementia on asetettu prioriteetiksi. Maailman terveysjärjestön mukaan jopa 35 prosenttia Euroopan väestöstä kärsii aivotoiminnan häiriöistä. Tämä tämän seurauksena on lääkäreiden käyntejä, sairaushoitoja ja lääkehoitoja, jotka ovat 24 prosenttia EUn koko terve, kokonaisterveysmenoista 2010. Euroopassa aivotoiminnan häiriöt niiden kustannukset ovat merkittävästi suuremmat kuin muiden vertailtavien sairauksien, kuten kardiovaskulaisten sairauksien syövän kustannukset. Avatomainen häiriöiden sairauksien epäsuorat kustannukset eivät ole yhtään pienempiä, mutta niitä on vaikeampi arvioida. Tähän kuuluvat totuudenlasku, lasku, kielteiset vaikutukset elämänlaatuun sekä potilaan että perheen ja merkittävä yhteiskunnallinen stigma tämän vuoksi Slovakia järjestää komission kanssa yhdessä Alzheimer-konferenssin 29.11. Bratislavassa, jossa asiantuntijat tapaavat asiantuntijat eri asetuksen aloilta käsitellään tärkeimpiä tieteellisiä, lääketieteellisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, joita dementialla on. Puheenjohtajakunnan arvoiset parlamentin jäsenet, valiokunnan jäsenet, Kiitoksia, että ystävästi kiinnitte huomiota tähän puheeseen. Meillä on erittäin tervetullut mahdollisuus briefata teitä Slovakian prioriteeteista terveydenalueella ja vastata kysymyksiinne. Thank you very much. And now we can start with the first two. Kiitos paljon. Nyt voidaan sitten aloittaa ensimmäinen keskustelukierros. Aloitetaan koordinaattoreista. EPPltä Peter Liis ensimmäisenä. Danke, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr... Kiitos eh, puheenjohtaja, kiitos eh, neuvoston puheenjohtajalle teidän eh, agendastanne ja puheenvuorostanne. Puhuitte antibioottiresistenssiydestä. Tämä on asia, joka on tälle valiokunnalle hyvin tärkeä painopiste. Ja meillähän on tämä lainsäädännön menettely, jota edustaja Grostet hoitaa esittelijänä. Kaksi asiaa tästä. Ensinnäkin antibioottien käytön vähentäminen. Komission ehdotuksessa sanotaan vain, että antibioottien käyttö maataloudessa Ähm, koottaisiin. Ja äh, toivomme, että olisitte tässä johdonmukainen ja tukisitte meidän ehdotuksiamme. Ja sitten hieman yleisemmällä tasolla antibioottiresistenssi tavallisessa lääketieteessä toivoisimme, että siitä tulisi myös äh, prioriteetti. Sitten nämä ei-tarttuvat taudit. Äh, EPPlle on erittäin tärkeää, että me emme lähde liian yksityiskohtaiseen lainsäädäntöön, joka antaa ihmisille sellaisen mielikuvan, että me heille määräämme, mitä he saavat syödä ja mitä ei. Suhtaudumme kriittisesti näihin ravintoarvoprofiileihin. Ja viime viikolla täysiistunnossahan tämä, nämä profiilit hylättiin. Ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että kunnioitatte myös parlamentin näkökantaa. Me haluamme antaa ihmisille informaatiota, mutta emme halua määrätä, mitä he syövät ja mitä he eivät syö. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja sitten sosialistien ryhmän puolesta Panjö. Euh, Ministeri, puheenjohtaja, kiitos esityksestä, yhteenvedosta koskien terveysprioriteetti on, Janne. Kolme kohtaa haluaisin ottaa esille. Ensiksi innovaavien lääkkeiden asetus. Sanoit, että haluatte jatkaa Hollannin työtä lääkkeiden saatavuudesta. erityisesti innovaavien lääkkeiden hintaa koskevan asetuksen parissa. Meistä meidän pitäisi nopeasti hyväksyä kansainvälinen teksti, joka siihen, että innovaatiolääkkeet eivät ole mitään kulutushyödykkeitä ja sairailla ihmisellä ei ole mitään valinnanvaraa tässä. Voisitko vahvistaa, oletko te uuden direktiivin parissa työskennellessänne, kun työskentelette lääkkeiden hintojen transparenssia, niin tiedätte, että Tiedätte, että komissio on vetänyt pois 2014 ehdotuksenne. Meistä kuitenkin eurooppalainen lähestymistapa tässä olisi tärkeä. Toiseksi lihan alkuperä mainitseminen valmisteluissa. Te sanotte, että haluatte parantaa elintarviketurvallisuuden ja parantaa e- eläinten asemaa Tiedät, että parlamentti suhtautuu erittäin suopeasti lihan pakollista sairattavuutta, kuten maidonkin ruokajalosteissa. Onko tämä yksi puheenjohtajakautenne prioriteetteja, jos näin on? Kannattaisitko eurooppalaisen lainsäädännön hyväksymistä, jolla pyritään siihen, että että tuotteessa mainittaisiin, mitä lihaa ja maitoa niiden valmistamisessa on käytetty. Ja sitten tupakka. Ohjelmissa mainitsitte, että haluat sitä vahvistaa Euroopan asemaa maailman terveysjärjestön seitsemännessä tupakkakonferenssissa, joka on 2016 marraskuussa Intiassa. Eurooppa on ratifioinut WHOn tupakan vastaisen taisteluvastaisen protokollan lisäpöytäkirjan 16. Sen tarvitaan kuitenkin jäsenvaltioiden ratifiointi. Haluatteko te edistää sitä, että ne maat, jotka eivät ole vielä ratifioineet, ratifioisivat? Niin, niin että lisäpöytäkirjan ratifioivat nämä 40 osapuolta. Huomaatte, että verotuksessa on merkittäviä eroja EU:ssa tupakkatuotteiden verotuksessa siis. Itävalta, Irlanti, Suomi ja Ranska ovat todenneet, että on välttämätöntä, että tuoteverotus verotus olisi, sitä lähennettäisiin tupakkatuotteiden verotuksessa. Tuotteko tätä yritystä äh, lähentää tupakkatuotteiden hintoja? Kiitos etukäteen vastauksista. Thank you very much for the... Paljon kiitoksia sitten ECRltä Gerling. Gerling. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Tervetuloa, ministeri. Haluaisin kysyä teiltä hieman asenteestanne tai asennoitumisestanne politiikan tekoon yleensä ja erityisesti koskien tieteellistä neuvoa. Täällä parlamentissa keskustelemme paljon ympäristön ja terveydensuojelusta ja erityisesti kun käytetään kemikaaleja, mutta ei pelkästään kemikaalien yhteydessä. Me esimerkiksi keskustelimme eilen glyfosaatista. Se ei ollut ensimmäinen eikä varmasti viimeinenkään keskustelu. Ja yksi asioista, jotka, joka liittyy läheisesti terveyteen, erityisesti kun tarkastelemme WHOn, kalta, WHOn kaltaisia järjestelyjä, järjestöjä, niiden tytärjärjestöjä, on se, että kun ne antavat neuvoa meille jäsenvalta- lainsäätäjinä. Ja sitten kun tämä neuvo on ristiriitainen tieteellisen neuvon kanssa, ja tämä on yhä useammin ongelma ei pelkästään täällä Euroopan parlamentissa, vaan myöskin jäsenvaltioiden tasolla neuvostossa ja komissiossa. Ja kysyisin, onko teillä puheenjohtajakaudellanne aikomus käsitellä tätä aihetta, puuttua siihen ja antaa jonkinlaisia vastineita tai ajatuksia siitä, kuinka me voisimme politiikan tekijöinä päästä jonkinlaiseen hyvään yhteisen konsensukseen siitä, mitä on laadukas tieteellinen neuvo. Jos tähän päästäisiin, niin se olisi todella hyvä, hyvä saavutus. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja nyt sitten edustaja Meissner. Ja, vielen dank. Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa herra ministeri. Liberaalien puolesta toivotan teille kaikkia hyvää ensimmäiselle puheenjohtajakaudellenne ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä kanssanne. Te otitte esiin monia hyvin mielenkiintoisia asioita, joiden parissa haluatte työskennellä puheenjohtajakautenne aikana ja toivotankin teille onnea ja menestystä sen vuoksi, että nämä ovat tärkeitä asioita. Ihan lyhykäinen huomio näihin lääketieteellisiin laitteisiin. Te sanoitte, että te haluaisitte muodollistaa tämän sopimuksen neuvostossa. Se on tärkeää, koska prosessi on ollut hyvin pitkä. Ikävä kyllä Alankomaiden kaudella tätä ei saatu ihan täysin valmiiksi, koska komissiossa tämä hieman hidastui. Ja nyt toivomme, että te kykenette viemään tämän päätökseen, koska asia on hyvin tärkeä kaikille potilaille Euroopassa niin, että turvallisuus on parempaa. Toiseksi te sanoitte, tai puhuitte eläinlääketieteestä ja siitä lainsäädännöstä e, liittyen myös antibioottiresistenssiin. Tämä on mielestäni erityisen tärkeä asia ja minulla onkin kysymys. Te sanoitte, että haluatte viedä eteenpäin antibioottiresistenssiä ja Alankomaiden terveysministeri hän keskittyy siihen erittäin voimakkaasti ja hän käynnistikin useita valistuskampanjoita ja hän halusi myös kansallisia strategioita, esimerkiksi Saksassakin tällainen on. Mutta samanaikaisesti on myös muita asioita agendalla, jotka ovat hyviä, mutta kysymys kuuluukin, tämä antibioottiresistenssi, onko se nyt eh, ihan keskiössä, mutta te haluatte ottaa myös hepatiitti C ja, ja tuberkuloosin mukaan. Ja lokakuussa puhutaan vain HIVstä, hepatiitti Cstä eh, ja tuberkuloosista, vai tuleeko eh, myös antibioottiresistenssi mukaan esityslistalle? Minusta olisi tärkeää ottaa mukaan siihen myös kaikki nämä uudet asiat, joita tutkimuksessa on tehty esimerkiksi eläinlääketieteellisessä tutkimuksessa hyvät bakteerit vastaan huonot bakteerit ja niin edelleen. Ja on hyvin paljon uusia keksintöjä, esimerkiksi rehuja on jatkuvasti tutkittu ja minusta on erittäin tärkeää, että kaikki nämä uudet polut otettaisiin mukaan tähän strategiaan. Joten miten pitkälti tämä on myös esityslistalla? Sitten teidän strategianne liittyen ylipainoon, joka on myös tärkeä. Ja mielestäni on hyvä, että vaihdetaan parhaita käytänteitä, mutta myös se, että hyvin varhaisessa vaiheessa annettaisiin informaatiota hyvästä ravinnosta ja esimerkiksi äh, raskauden aikana pitäisi olla tällaisia terveys, äh, terveysvalistusta ja mm, samoin myös jo lasten äh, päivähoidossa. Sitten kysymys, josta te ette puhuneet. Me puhumme täällä iltapäivällä elohopeasta ja kysyisinkin, Miten te suhtaudutte homeopaattiseen ja vaihtoehtoiseen lääketieteeseen, koska siinähän käytetään ää, elohopeaa sekä homeopatiassa että antroposofisessa lääketieteessä. Mikä on teidän arvionne tästä? Thank you, Emma. Paljon kiitoksia. Ja sitten edustaja Konečna. Děkuji, pane předsedo, děkuji také vám, vážený pane ministře, že jste nás e, Kiitos paljon puheenjohtaja, tervetuloa ministerille. Paljon kiitoksia, että esittelitte prioriteettinne. Me olemme kuulleetkin jo paljon monista niistä ja uskon itse vakaasti, että mikrobiresistenssi, lääkkeet ja muut jatkavat kulkuaan sillä tavalla kuin niitä aloiteltiin edellisellä puheenjohtajakaudella ja komission kanssa, kuten aivan oikein totesitte. Kyseessä on yksi prioriteetteistanne, koska tämä on kiireellinen asia hoidettavasta täällä Euroopan unionissa. Mutta mainitsisin toisenkin asian, joka on vielä kiireellisempi, paljon kiireellisempi, eli lääkkeiden saatavuus markkinoilla. Kyseessä ei ole pelkästään Slovakian ongelma, vaan myös Tsekin tasavallassa on sama ongelma. Tämä on niin vakava ongelma, että onkologisilla potilailla ei ole mahdollisuus saada käytettäväkseen lääkkeitä. He joutuvat käyttämään pelkästään halvempia lääkkeitä, mutta ne eivät ole geneerisiä lääkkeitä myöskään. Tsekin tasavaltaan tuodaan kyllä lääkkeitä, mutta Tsekin äh, terveysviranomaiset vievät ne edelleen ulos muihin länsimaihin, koska siellä niistä maksetaan parempi hinta. Ja täm, tässä markkinat epäonnistuvat valtavalla, valtavan va, vakavalla tavalla. Ja tämä on ongelma, johon on puututtava. Tämä perustuu tämä ongelma myös meidän lääkkeiden hinnoittelumme. Ja se johtuu myös siitä, miten te ja se, miten te terveysministerit olette onnistuneet tai ette ole onnistuneet sisällyttämään uudelleen vientiä lainsäädäntöömme. Sitä ei ole säännelty selkeästi laissa. Voisitteko jättää pelkästään puhumasta näistä, tästä aiheesta, vaan sen sijaan ö, ryhtyy sitten todellisiin käytännön toimiin. Tämä ongelma kasvaa vuosi vuodelta ja ongelma tai, tai mm, seuraus on se, että potilailla ei ole mahdollisuus käyttää lääkkeitä, joihin heillä on oikeus. Ja tämä on todellinen ongelma ter- terveydenhuoltojärjestelmissämme. Ja sitten muitakin ongelmia on, jotka ovat aivan yhtä tärkeitä, mutta tämä on kaikkein tärkein näistä ongelmista. Me emme pysty tarjoamaan lääkkeitä sairaille kansalaisillemme. Lääkkeitä, joihin heillä on aivan oikeus, aivan kuten kaikki muutkin länsimaiset ihmiset, joilla tällainen oikeus on. Ja haluaisin kysyä, pyytää teiltä tarkempia, kohdennettumpia toimenpiteitä, koska lehdistötiedotteessanne mainitsitte asiasta. Puhu, kysyisin teiltä tarkemmin tuberkuloosista, joka on yksi vakavimmista sairauksista joka Euroopassa leviää tällä hetkellä myöskin siirtolaisuuden maahanmuuton myötä. Voisitteko selostaa meille siis, mitä lisätoimenpiteitä aiotte suorittaa puheenjohtajakaudella tuberkuloosiin liittyen? Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja sitten edustaja Auken. Yeah, tack, tack Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa tänne herra ministeri. Minä ajattelin keskittyä vain ja ainoastaan lääketeollisuuteen. Se on se kysymys, josta Gilles Pagnot on jo puhunut ja monet muutkin, eli hinnat. Lääkkeiden hinnat äh, ovat nousseet valtavasti ja ne tyhjentävät hyvin monissa jäsenvaltioissa meidän terveysbudjettimme. Samanaikaisesti on lähes mahdotonta saada avoimuutta hinnoittelusta. USAssa on yritetty tätä ja siellä he onnistuivatkin äh, tavallaan saamaan avoimuutta ja Euroopan pitäisi olla yhtä vahva niin, että me voisimme pakottaa teollisuuden siihen, että me saamme tietää, kuinka paljon menee tutkimukseen ja kehitykseen ja kuinka paljon markkinointiin. Ja tutkimuksessa ja kehityksessä meidän täytyy myös tietää kuinka paljon tästä on maksettu julkisista rahoista, koska hyvin paljon tästä on julkisesti maksettua tutkimuksessa, mutta sen jälkeen lääketehtaat sitten ryöstävät meidät lääkkeiden hinnoilla. Ja tähän täytyy saada avoimuutta, jotta voimme neuvotella asioista. Toinen asia on aika rauhoittavaa, nimittäin teollisuus on onnistunut lobbaamaan EMA eli lääkevirastoa kertomaan niistä laeista, joita me täällä EU:ssa olemme tehneet näistä kliinisistä clinical trialsista. Ja nyt eh, lääketeollisuudessa on keksitty, että nämä uudet eh, tuotteet saadaan markkinoille tällaista nopeaa tietä. Mennään suoraan potilaiden luokse Onhan nyt helppo löytää näitä potilaita. Kyllä me kaikki tunnemme sairaita ihmisiä, jotka toivovat, että voi kun saisin vain lääkettä. Mutta kuitenkaan meillä ei ole mitään tietoa jälkeenpäin, auttoiko tämä tuote, oliko se parempaa kuin mitä oli, tappaako se ihmiset, onko sivuvaikutuksia. Me emme tiedä mitään siitä. Ja tämän menettelyn EMA on nyt äh, ottanut käyttöön tällaisissa pilottiprojekteissa käsittääkseni. Mutta tavoitteena on kuitenkin, että tehdään se nopeasti ja halvemmalla. No halvemmalla kenelle? Minä ainakin olen kuullut, että tässä lainsäädännössä on on vielä määritelty niin, että tätä teollisuutta ei voida syyttää, kun ne ovat tuoneet nämä lääkkeet tällä tavalla markkinoille. Ja tämä äh, eurooppalainen varovaisuusperiaate on kadonnut ja myös Amerikassa heidän turvalausekkeensa on otettu pois. Ja minusta on skandaali, että EMA on äh, hyväksynyt tällaisen menettelyn. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että tämä lopetetaan mahdollisimman nopeasti koska tämä jättää meidät eh, ihan, eh, me menemme ihan hukkaan lääkemarkkinoilla. Ja toivon, että teidän puheenjohtajakaudellanne tartutte tähän asiaan ja eh, vaaditte komissiota toimimaan, koska minun käsittääkseni tämä on nyt hieman harhateilla, koska aina sanotaan, että no mutta kun potilaat haluavat, niin mielellään tämän lääkkeen. Ja me emme nyt tiedä, mitä markkinoilla tapahtuu ja niin ei saa käydä. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja sitten edustaja Dornano. No, she's not. Hän ei olekaan paikalla. We can ask. Voimme pyytää sitten ministeriä vastaamaan näihin kysymyksiin tämän ensimmäisen kierroksen jälkeen. Chcem sa poďakovať za otázky, mnohé z nich eh, Mnohé z nich sú veľmi dôležité predovšetkým v oblasti naštartovania diskusie. Kiitän kaikkia e, tästä keskustelusta. E, aloitan ehkäpä näistä lainsäädäntökysymyksistä. Mitä tulee lääketieteellisiin laitteisiin, in vitro lääketieteellisiin laitteisiin ja lääkkeisiin. Kuten jo sanoin, trilogissa päästiin sopimukseen 15. kesäkuuta 2016 ja meidän tehtävämme on nyt syyskuussa saada aikaan poliittinen sopimus sen jälkeen, kun kaikki nämä tekstit on käännetty kaikille virallisille kielille olen täysin tietoinen. Olen puhunut valiokunnan puheenjohtajankin kanssa ja trilogin velvoitehan on se, että komissio laatii tästä tiedonannon, jossa sitten informoidaan, missä vaiheessa mennään ja mikä tilanne on. Mitä tulee tähän asetukseen 726 ja sen muuttaminen. Tärkeää on, että me saamme määritteltyä selkeästi toimivaltuudet, jotka ovat jaetut, delegoidut säädökset esimerkiksi. Minä uskon, että olisi hyvä, että neuvosto ja parlamentti näistä keskustelisivat, koska tämä on hyvin tärkeää. Minusta olisi parempi, että meillä olisi yksi asetus, joka kattaisi kaikki tai molemmat sektorit. Tämä eläinlääketieteellinen paketti, joka on nyt valmistelussa, samoin kuin osa asetuksesta 726, joka, että sitä, siitä siirrettäisiin osa tähän eläinlääketieteelliseen pakettiin. Meidän täytyy hoitaa tämä hyvällä tavalla niin, että ei synny minkäännäköistä oikeudellista äh, tyhjiötä. Valiokunnan puheenjohtaja kysyikin minulta, voimmeko viedä nämä neuvottelut loppuun puheenjohtajakautemme aikana. Tulemme käsittelemään tätä prioriteettina. Ja kaikki tulisi järjestää tämän eläinlääketieteellisen paketin puitteissa ja se on nyt prioriteettilistalla korkeimpana. Mitä tulee lääkkeisiin ja niiden saatavuuteen, siihen kuuluu myös muita asioita. Innovatiivisten lääkkeiden saatavuus on niistä yksi. Ja Alankomaiden puheenjohtaja, Alankomat puheenjohtajamaana teki erittäin paljon töitä tämän asian parissa ja sitä kautta puheenjohtaja maa kykeni luomaan tällaisen perustan, jolta, jonka pohjalta nyt voidaan määritellä näitä ongelmia. Ja tärkeää on myös, että jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä ja että mukana tässä työssä ovat myös lääkefirmat. Meidän tulisi olla kunnianhimoisempia ja olen tietoinen siitä, että lääkkeet teollisuudella on ollut ongelmia sen suhteen, millä tavalla näitä innovatiivisia, hyvin kalliita lääkkeitä tuodaan markkinoille. Nämä lääkkeet ovat hyvin kalliita. Hyvä on kuitenkin se, että keskustelua käydään nyt myös Euroopan parlamentissa – samoin kuin myös epävirallisissa neuvoston kokouksissa. Me haluamme, että näitä tutkimuksia jatketaan, mistä tekin puhuitte, ja me haluamme nähdä, mitkä mahdollisuudet, mitä mahdollisuuksia on olemassa näiden lääkkeiden käyttöön. Tehän tiedätte, joissain maissa on erityislisenssejä ja näitä lääkkeitä ei siellä voida tuoda markkinoille sen vuoksi, että tiety, tiettyjä analyysejä ei ole täytetty. Me haluamme löytää sellaiset ratkaisut, jotka loppujen lopuksi ovat kaikkein tärkeimpiä potilaan kannalta. Me olemme puhuneet siitä, onko tarpeeksi kliinisiä testejä ja näiden kliinisten testien tuloksia. Tärkeää on myös elin, elämänlaatu. Jotkut lääkkeet pidentävät elämää ehkä vain parilla kuukaudella, mutta jos yli jos, jos pidennys onkin yli 50 prosenttia, niin silloinhan tämä on jo merkittävää. Lääke, lääkkeiden puuttuminen ö, ö, saattaa johtua myös tällaista rinnakkainsviennistä. Tämä on hyvin monimutkainen aihe, mutta se, siinä on kysymys myös tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta ja kysymys on siitä, missä nämä tuotteet ovat halvempia. Ja se voi johtaa siihen, että yhtäkkiä potilailla ei ole lainkaan lääkkeitä käytössään, ei edes geneerisiä lääkkeitä. Meidän täytyy löytää ratkaisuja ja käydä ja keskustella siitä, että ovatko lääkkeet oikeita, ei väärennettyjä. Mitä tulee avoimuusdirektiiviin, jonka komissio veti takaisin vuonna 2014, heti alusta alkaen jäsenvaltiot vastustivat komission ehdotusta, koska tämä direktiivi rikkoi lähit päätösperiaatetta vastaan. Ja silloin ei vielä edes puhuttu hinnoista. Tämän direktiiviluonnos vedettiin sitten takaisin ja, ja sitten siinä vaiheessa, kun komissio esittää uuden luonnoksen, käsittelemme sitä. Henkilökohtaisesti eh, näkisin tässä paljon mahdollisuuksia jäsenvaltioiden väliselle vapaaehtoiselle yhteistyölle. Ja esimerkiksi lääkkeiden hintamuodostus on erittäin tärkeää, mutta avoimuus ei ole siinä paras mahdollinen. Meidän täytyisi tukea yhteistyötä sillä tavalla, että tässä asiassa päästäisiin eteenpäin. Lääkkeiden äh, pääsy markkinoille Eli se, millä tavalla markkinoille tuodaan lääkkeitä, minkälaisen lupajärjestelyn kautta ja sitä, että EMA äh, olisi lievemmät vaatimukset johtuu siitä, että tätä kautta potilailla olisi mahdollisuus nopeammin saada lääkkeitä käyttöönsä. Euroopan lääkeviraston pilottiprojektissa tutkitaan tätä käytäntöä ja Slovakian puheenjohtajakauden aikana ei tule mitään erityistoimenpiteitä tästä asiasta. Meillä on ollut erilaisia aloitteita aikaisemmin ja äh, niiden tavoitteena on ollut äh, tukea tätä. Näitä keskusteluita seuraamme jatkossakin Mitä tulee antibioottiresistenssiin, sitä te kysyitte, usea, esititte useampia kysymyksiä ja sitä, että tulemmeko käsittelemään vain tuberkuloosia. Tämä One Health Approach on erittäin tärkeä konsepti niin, että ei lähdetä erikseen käsittelemään esimerkiksi antibioottiresistenssiä täytyy sopeuttaa nämä kysymykset tavallaan yhdessä. Ja AMRn kohdalla näen tiettyjä mahdollisuuksia seurata tarkemmin sitä, missä näitä syntyy missä resistenssiä syntyy esimerkiksi ihmislääketieteessä – hyvin usein annetaan antibiootteja virussairauksiin. Ja sen lisäksi on myös käsikauppalääkkeitä tähän. Ja nämä ovat ehkä syitä siihen, että potilaat käyttävät lääkkeitä väärin. Ja tuberkuloosi on myös keskiössä sen vuoksi, että tuberkuloosia ilmenee yhä useammin. Meillä on ongelmia myös rokotusten suhteen. Puhuitte myös Ukrainasta ja vapaasta liikkuvuudesta, koska Ukrainassa noin 60 prosenttia tuberkuloosipotilaista sairastavat kantaa, joka on resistentti. Ja tämä on asia, jota ei tule aliarvioida. Ja pyrimme tässä tällaisen integroitun politiikkaan HIV ja hepatitti C ja tuberkuloosin yhteydessä. Ja näissä terveysohjelmissa meidän täytyy saada luotua tällainen yksi yhteinen poliittinen puitteisto, jossa esimerkiksi löytyy keinot taistella HIVtä vastaan. 40 prosenttia HIV-potilaista sairastavat myös tuberkuloosia. ja esiintyy äh, nimenomaan antibioottiresistenttiyttä. Puheenjohtajamaana me tulemme käsittelemään nimenomaan näitä asioita ja äh, myös sitä, millä tavalla paremmin valvotaan antibioottien käyttöä eläimille, joita käytetään äh, elintarvikejalostuksessa. Ja sitten lihan alkuperämerkintä ja elintarvikkeiden ravintoarvoprofiilit. Nämä ovat vapaaehtoisia. 2015 komissio antoi tällaisen tiedonannon mahdollisesta pakollisesta merkinnästä ja sen seurauksena nykyinen tilanne on aika hyvä. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus käyttää alkuperämerkintöjä, mutta eivät jäsenvaltiot nyt vaikuta kovinkaan innokkailta tekemään tätä alkuperämerkintää. Me tulemme keskustelemaan tästä komission kanssa kautemme aikana. Mitä tulee ö, tupakkatuotteisiin ja siihen liittyviin direktiiveihin. Ja tulemmeko me seitsemännessä osapuolikonferenssissa äh, sopimaan pöytäkirjasta, jossa on kysymys laittomasta äh, tupakkatuotekaupasta. Äh, neljänkymmenen osapuolen pitää tämä ratifioida – mutta vain 19 on tämän ratifioinut ja niistä viisi on jäsenvaltioita. 18, 18 heinäkuuta Brysselissä järjestetään aiheesta konferenssi ja tällä pyritään tukemaan tätä pöytäkirjaa. Komission jäsen Georgieva ja Kaitis osallistuvat Ja sinne tulee osallistumaan myös meidän terveysministeriömme päällikkö. Oliko vielä muita kysymyksiä? No, uskoakseni olen nyt vastannut kaikkiin kysymyksiin. Nyt voidaan käynnistää toinen kierros ja Rova Kostet siellä ensimmäisenä. Merci beaucoup. No, kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra ministeri, että tulitte tänne Puhutte paljon antibioottiresistenssistä. Minä itse olen esittelijä eläinlääketieteestä tuotteista. Olen iloinen tästä asiasta. Toivon, että päästä eteenpäin. Haluaisimme, että mandaatin lopulla meillä olisi sopimusneuvoston kanssa. Mutta muistuttaisin esittelijälle, että aika on tässä jo vähän liikaakin. Toiseksi lääkkeiden saatavuus te haluaisitte, että saataisiin kattava tutkimus nykylainsäädännön tilanteesta ja kannusteista. Ja, ja myö, eli toisin sanoen lääkkeiden patenttikausi. Mutta on innovaatioita, jotka ovat erittäin tärkeitä, jotka ovat osoittaneet höllysyytensä e, e, erityisesti orposairauksen lääkkeet, ja haluaisin, että pidätte huolta, että ette vaarantaisi niiden asemaa, koska se tuhaisi innovaation. Ja sitten lastenlääketiede. Tulemme saamaan kesän jälkeen komissilta kertomuksen. Haluaisitteko antaa vähän vauhtia tälle, että tekisimme nämä muutamat pikkumuutokset, jotta lainsäädäntö olisi tehokkaampaa. Ja sitten rokotteet, Ehkä toimet rokotteiden avulla – mitä, niin, mitä aiotte ryhtyä, jotta kannustaisitte rokotusasteen korottamiseksi maissa kuten ää, Ranska, jotka ovat pahasti jäljessä? Cabezon. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa ministeri. No minäkin haluaisin puuttua tähän lääkkeiden saatavuusaiheeseen, koska tämä on aivan keskeisen tärkeä aihe tälle parlamentille. Tekin tunnustitte, että lääkkeiden toimittaminen ja toimittaminen ja niiden hinnoittelu on aivan tärkeä prioriteetti, mutta minun mielestäni tätä aihetta voitaisiin analysoida myöskin siltä näkökulmalta, että me meidän ei pitäisi pelkästään tarkastella sitä eristyksessä, vaan globaalisesti koko lääkintäpolitiikan kontekstissa. Tämä on ollut hyvin tärkeä aihe Hollannin puheenjohtajakaudella ja sen takia haluaisin viitata tässä 18. huhtikuun ministerineuvoston eh, raporttiin, jossa viitataan tämän aiheen tärkeyteen. Ja haluaisinkin kysyä, oletteko samalla kannalla ja annatte tälle saman painoarvon. Kuten tiedätte, pyrimme mahdollisimman suureen konsensukseen tämän, tätä aihetta koskevan mietinnön laatimisessa ja toivottavasti annatte teille, meille tukemme siihen. Vuonna 2014 teidän maassanne on perustettu, on yritetty perustaa järjestelmä, jolla pyrittäisiin äh, perusta, määrittämään tietyn tietyjen lääkkeiden hintataso. Ja siihen voitaisiin, siinä voitaisiin ottaa huomioon lääkkeiden vaikuttavuus ja se sopeutettaisiin myöskin tietyllä kertoimella henkilöiden palkkatasoon jotta voitaisiin määrittää oikeudenmukaisemmin lääkkeiden hintataso niin, että ne olisivat kaikkien saatavilla. Kiitoksia sitten, Rova Rivasi. Eh Kiitos. Ja tervetuloa valiokuntaamme. Sanoit, että puhutte tärkeitä asioita. sanoit, että tartutte tehtäviin avainhetkellä ja tiedätte, että terveys on asia, jossa Kansalaiset odottavat, että Euroopalla on yhteistä politiikkaa. Tiedätte ää, äh, erittäin to- keskustelun aihe, jota tämä mainitsee, eli hormonin häiritsijät. Ne pitäisi eliminoida. Meillä on hormonin häiritsijöitä, jotka tutkijoiden mukaan on yksi yli painon aiheuttajista voisi selittää osan ylipainoisuudesta ja diabeteksestä tutkimusten mukaan. Ja haluaisin tietää, mikä on kantanne. Oletteko te ne, komission puolella, joka manipuloi kriteerejä, jopa, oiva oh, manipuloi maailman terveysjärjestelmää määritellyt, että kysymys on se vain ihmisistä eikä muista elävistä organisaatioista, vai oletteko te parlamentaarikkojen puolella tämä on erittäin tärkeää? Olette nyt Puheenjohtajamaa. Euroopan kannalta on tärkeää, että palataan maailman terveysjärjestön kriteereihin. Ja sitten eliminoidaan nämä kielteisiä vaikutuksia aiheuttavat aineet. Toinen aihe, mikä minua kiinnostaa kovasti, ja komissiossa ei paljon e- e- edistä tapahdu, on nämä partikkelit, ilmapartikkelit. On paljon äh, hiukkasongelmia esimerkiksi titaani siellä purkumissa ja mu- muuallakin. Meillä on lainsäädäntö, joka vaatii niiden ilmoittamista tästä kun, että komissio on tehnyt kosmetiikasta raportin. rekisteriä ei ole. Ja lääkkeistä puhutaan, on paljon lääkkeitä ja sanana partikkeleita, jos te tiedätte mitä. Aiotteko te olla tässä vetovastuussa? Ja viimeinen on se lääkkeistä, tietysti lääkkeiden hinta. Tässä on kaksi tapaa edetä. Joko niin kuin sanotte, että täytyy pitää huolta, että jäsenvaltiot yhdistyvät ja pain, saavat paineita niiden tuottajien suuntaan, jotka määräävät hinnat. Tai sitten pakollinen lisensiointi olisi yksi vaihtoehto. Tsekki, tsekki voi myydä jo ja belgialaiset, no, Ranska voisi sanoa, että me emme hyväksy tätä patenttia. Ja me tuotamme lääkettä semmoisessa laboratoriossa, koska lääkettä tarvitaan kiireellisesti. Eli miten te olette ratkaista tämän hintaongelman, hinnan asetannan? Very much. Now, Madame Dornano. Ja sitten Rova Dornano. Merci. <coughs> Merci, Monsieur le Président. Kiitos. Herra ministeri, Slovakian puheenjohtajakauden ohjelma on realistinen ja tasapainoinen vaikka hetkellä – enemmän kuin joidenkin aikaisempien pohjohtajamaiden. Mitä valiokuntamme tehtäviin tulee, haluaisin kyllä näkemyksen asiasta, jotka ovat lähellä sydäntä. Ensinnäkin lainsäädäntö, jolla pyritään suojelemaan työntekijä, ää, mutta tätä aiheuttavia vilta ja aiheuttavilta aineilta. Tiedetään, että esimerkiksi Ranskassa asbesti ongelma on jättänyt jälkeensä. Ja sitten toiseksi on riskikysymys, ne riskit, joita työntekijällään ja yrityksen kannalta oikeudelliset että tällaiset riskit ja sitten yhteiskunnan kannalta, budjetin kannalta kustannusriskit. Mihin te huomioon kiinnitätte ajatellen tällaisia toimijoita ja kansanterveyttä? Sitten maailman terveysjärjestön neljäs tupakkayleissopimus. Meidän täytyy täysin väärinnyksiä vastaan. Siellä on merkittäviä terveysvaikutuksia köyhimpien ihmisten tapauksessa, erityisesti tupakan hinnan nousun vuoksi. Pannetta kohtaa, koska tämä on aika konkreettinen esimerkki, jossa liiallinen säätely voi tuottaa käänteisiä vaikutuksia aiottuihin nähden. te ottaa tämän kysymyksen esille löytää tasapainoisen ratkaisuun. Tästä polttavimmista aiheesta halusimme kuulla pohtimaan, kannat sen, sitä ohjelmasta, ja, tai esimerkiksi hormonihäiritsejä aiheuttavaa elintarvikeketjussa. Tämä tulee monissa teksteissä esille meidän työssämme. Ja täällä tulee olemaan rakenteellisia vaikutuksia väestössä. Äh, Hormonihäiritseiden aiheuttaa sisältävien tuotteiden lista on pitkä, maalit mukaan lukien. Mitä te aiotte tehdä tämän kysymyksen suhteen? Kiitos vastauksesta etukäteen. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja sitten edustaja Mikolasic. Uh, thank you. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta ja kiitoksia. Haluan äh, toivottaa teidät tervetulleeksi valiokuntaamme. Kuten näette, myös teille esitetyistä kysymyksistä käy ilmi, että tämä on valiokunta, jossa jäsenet todellakin ovat kiinnostuneita monista asioista. Ihmiset täällä ovat hyvin koulutettuja ja nimenomaan nämä kysymykset, jotka otitte esiin, ovat meille tärkeitä. On hienoa, että tulitte tänne ja voitte laskea meidän tukeemme. Teille on esitetty esitetty paljon kysymyksiä, mutta haluaisin esittää vielä kaksi kysymystä teille. Ensimmäinen liittyy seuraavaan. Vallankomaat puheenjohtajana keskittyi ennen kaikkea Alzheimer-potilaisiin ja väestön ikääntymiseen ja tämä oli hieno ja hyvä asia toki. Nämä ovat ongelmia, joiden parissa meidän on ponnisteltava. Nyt on sitten Slovakian puheenvuoro, puheenjohtajakauden aika. Ja me haluaisimme rakentavalla tavalla hieman sysätä teitä tähänkin suuntaan Alzheimerin ja ikääntymisen käsittelyyn. Sitten vielä toinen kysymys. Mitä tulee näihin ei-tarttuviin tauteihin, tämä on ilmiö, jonka me kaikki tunnemme. Näitä on paljon näitä sairauksia, kardiologisia sairauksia, ylipaino ynnä muuta, ynnä muuta. Millä tavalla aiotte käsitellä ja painottaa näitä ongelmia? Okei. Okay. Eh, no niin, ja ennen kuin lähdetään seuraavaan puhujaan, niin tarkastetaan laitteiden toimivuus. Tulkkaus näyttää toimivan. Seuraavaksi siis edustaja Potsch. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Jotkut kysymyksistä, joita halusin ottaa esille ja korostaa, on täällä jo mainittukin. Minusta olisi todellakin mukavaa voida saada kiittää ja haluankin kiittää Slovakian puheenjohtajavaltiota tästä pragmaattisuudesta, käytännönläheisyydestä olemme odottaneet sitä jo pitkään, koska kaikki puheenjohtajavaltiot eivät ole ollenkaan näin toimineet. Mitä tulee mikrobiresistenssiin, niin tämähän on valtava ongelma. Jos kuvitellaan terveydenhuoltoa ilman antibiootteja, niin se vasta katastrofi olisikin. Se on täysin mahdotonta edes kuvitella. Muistuttaisin teitä yhdestä aiheesta – jonka mainitsen aina, kun puhutaan glyfosaateista esimerkiksi ja laajemmassa merkityksessään kasvin suojeluaineista. Glyfosaatti, jota käytämme valtavia määriä, aivan jättiläismäisiä määriä, ja kroonis, kroonisesti altistamme Euroopan kansalaiset sille, niin muistetaanpa, että se patentoitiin alun perin antibioottina. Mutta sen käyttö lopetettiin antibioottina, koska se sai aikaan antibioottiresistenssiä hyvin nopeasti. Ja se on aine, joka vertaisarvioinnuissa tutkimuksissa on osoitettu aineeksi, jota voidaan, voi lisätä resistenssiä myöskin muihin antibiootteihin. Ja ottakaapa tämä aihe mielellään esille kaudellanne. Komissio ei ole halunnut käsitellä sitä EFSA ja muut virastot eivät ole halunneet nähdä tätä ongelmaa, ongelmaa. Ja haluaisin puhua näiden virastoiden johdolle tästä aiheesta, mutta he ovat hyvin kapeakatseisia eikä heillä ole kokonaisvaltaista näkemystä asiaa. Ja sitten siirtyisin toiseen aiheeseen, joka on tärkeä myös, eli kun keskitytte ei-tarttuviin tauteihin. Ette maininneet siellä diabetesta. Ja minun mielestäni tämä on aivan keskeinen ongelma Euroopassa. Meillä Euroopassa on suorastaan epidemia tämän todella ikävän taudin kohdalla ja tulevaisuus näyttää todella synkältä. Olette maininneet muutamia sen syitäkin, elämäntyyli, ravinto ja niin edespäin. Ehkä voisitte kertoa meille myös, mitä mieltä olette siitä, että ruoka-ravintoketjumme on kasvinsuojeluaineiden ja muiden aineiden saastuttama. Ja sitten palaisin Görlingin kommenttiin. Hän ei, välttämättä, hän ei valitettavasti ole enää täällä paikalla, mutta tämä on ongelma meille päätöksentekijöinä. Ja tämä palaa siihen ajatukseen, että me saamme kaksi ajatusta, kaksi tieteellistä pätevää lausuntoa samasta aiheesta. Ainakin teori, teor teoreettisesti ne ovat pätevistä virastoista ja usein ne ovat täysin vastakkaisia keskenään. Minulla on nyt pieni konflikti tässä suhteessa Rova Girlingin Görlingin, koska minä sanon hänelle aina, että me emme ole täällä arvioimassa, että kumpi tiede on parempaa tiedettä. Me olemme täällä tekemässä päätöksiä, emme kantamassa vastuuta tieteellisistä lausunnoista. Ja tässä kontekstissa, kun teidän puheenjohtajakaudellanne kaudellenne osuu nyt Brexit ja teidän täytyy kohdata ne ongelmat, joita teidän maanne, minun maan ja kaikkien maiden, muidenkin maiden kansalaiset joutuvat nyt kohtaamaan, niin te joudutte nyt sitten kohtaamaan ja puuttumaan niihin heikkoihin lenkkeihin, jotka ovat äh, saaneet aikaiseksi Brexitin tapahtuman. Ja haluaisin yhteen mustaan pisteeseen puuttua täällä Euroopan unionin päätöksentekoprosessissa, nimittäin komitologia menettelyyn ja sen täytäntöönpanon. Tarkastelkaa sitä, olkaa niin ystävällinen. Jossakin kohtaa päätöksentekoprosessia on demokratiavaje. Ja jos näin on, niin se koskee nimenomaan komitologiaa, jossa on aivan nollatason demokratia ja delegoiduissa säädöksissä. Komitologiamenettely on täysin epäavointa, epäläpinäkyvää, joten pyrkikää nyt todella vetoan teihin, pyrkikää nyt käynnistämään keskustelu tästä aiheesta neuvoston kanssa. Ja pyydän anteeksi, että käytin aika pitkän aikaa. Si, grazie. Kiitoksia. No niin, minä halusin ensinnäkin ilmaista varovaista optimistia, kun luen Slovakian puheenjohtajakauden ohjelman, joka pyrkii jatkamaan Hollannin kauden työtä lääkkeiden saatavuuden suhteen ja on tärkeää, että ymmärrätte, että tämä on todella läheinen aihe parlamentille ja parlamentin jäsenille. Me olemme ilmaisseet kantamme aiheesta myöskin äänestämällä, koska me katsomme, että on aivan keskeisen tärkeää ja välttämätöntä, että mahdollisimman nopeasti saatettaisiin päätökseen tämä prosessi, joka johtaisi lääkkeiden saatavuuden helpottamiseen lääkkeiden saatavuuteen nopeasti, koska kaikilla Euroopassa pitäisi olla mahdollisuus saada lääkkeitä käytettäväkseen. Ja tässä suhteessa minusta olisi mukava, tietää ja ymmärtää, että kuinka neuvosto ottaa huomioon tämän Euroopan parlamentin vahvan kannan aiheeseen, koska minusta kuulostaa siltä, että hieman jäsenvaltiot tässä jarruttelevat, erityisesti kun puhutaan läheisemmästä yhteistyöstä Euroopan tasolla ja teknologisesta äh, teknologisesta arvioinnista, joka mielestämme on aivan keskeinen väline. Sitten puhuisin myös toisesta aiheesta, joka, jota aina ujostellaan, ujostellaan, mutta minun mielestäni on äärimmäisen tärkeä. Ehkäpä kun tässä nyt puhutaan siirtolaisuuden aiheuttamasta terveyskriisistä, niin tähän liittyen myös on tärkeää, että puhutaan aiheesta ilman, että tässä nyt yritetään pelkästään, pelkästään rauhoitella kansalaisia, koska maailmanlaajuisesti tällaisia kriisitilanteita on. Minä muistan esimerkiksi pari vuotta sitten maailman terveysjärjestö oli julistanut poliota koskevan maailmanlaajuisen kriisitilan olemassaolon. Ja polio on todellakin vielä olemassa oleva tilanne esimerkiksi Somaliassa, Syyriassa, Pakistanissa, Nigeriassa, joista tulee merkittäviä siirtolaisvirtoja tänne Eurooppaan. Puhuitte aikaisemmin tuber- tuberkuloosista, joka liittyy läheisesti henkilöiden elinolosuhteisiin. Ja tiedämme, että valitettavasti on olemassa miljoonia pakolaisia, jotka eivät elä asianmukaisissa tai optimi eh, elinolosuhteissa ja ovat sen takia alttiimpia tämänkaltaisille sairauksille. Ja sen takia YK on vedonnut siihen, että näiden riskiryhmien tilanteeseen puututtaisiin erityisesti tuberkuloosin suhteen tai, ja sitten HIVin ja AIDSin ja tuberkuloosin yhdistelmä, joka on niin kovin yleinen. Ja tuberkuloosi on onkin HIV itse sairastavien henkilöiden tärkein kuolin syy ja tiedämme, että Afrikassa viimeisen kymmenen vuoden aikana tuberkuloosin määrä on merkittävästi noussut. Eli me olemme tässä jo pitkän aikaa tekemättä mitään täällä Euroopassa ja sitten va- vaikka testejä on kehitelty ja niin edespäin. Eikö olisi nyt aika, että Eurooppa alkaisi pohtia yhdessä tätä aihetta ja alkaisi laatia politiikkaa ja käytänteitä, yhteisiä käytänteitä tämän aiheen tiimoilta, koska jopa Sveitsin parlamentti on viime syksynä keskustellut tästä aiheesta, koska sieltä löytyi paljon henkilöitä, jotka sairastavat tuberkuloosia siis Sveitsissä, ja tämä sai aikaiseksi kriisitilanteen, ja parlamentti otti aiheen käsiteltäväksi. En tiedä, mitä toimenpiteitä siellä konkreettisella tasolla suoritettiin, mutta eikö Slovakian puheenjohtajavaltio katsoisi, että tämä kuuluisi aiheena myöskin esityslistalle täällä Euroopassa niin, että vastuullisella tavalla toimittaisiin myöskin tämän suhteen, koska muuten käy niin, että tällaiset, tällaiset kriisit, joista tiedotusvälineet kertovat, epävakauttavat entisestään Eurooppaa ja liittyen nyt tähän nimenomaan muuttoliiketilanteeseen, emmekä haluaisi tietenkään, että syntyisi jonkinlainen tautipesäke. Tämä olisi todella vakava, vakava tilanne, jos näin pääsisi käytä, käymään. Ja haluaisimme tietää, mitä Slovakian puheenjohtajavaltio ajattelee tästä aiheesta. Kiitoksia ja seuraava puhuja. ministeri. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa ministeri valiokuntaan. Olen iloinen nähdessäni teidät täällä joukossamme Antibioottiresistenssistä on puhuttu paljon, mutta sitä myös lyhyt kysymys. Kannatatteko kansapuolueen ehdotusta, jonka mukaan aivan antibiootteja pitäisi ainoastaan käyttää ihmisten hoitamiseen? Ja sitten transrasvahapot. Ne ovat tärkeä asia. Kysyisinkin arvioiden mukaan 660 000 ihmistä kuolee EU-ssa vuositasolla sydäntaudeihin, jotka voidaan suoraan yhdistää transrasvahappoihin. On olemassa konsensus, että jotain sille pitäisi tehdä. Nestle Mars, Kellogg's, suuret ruoanvalmistajat lähettivät avoimen kirjeen komissiolle. He halusivat, että ruoan maksimi transrasvahappopitoisuus asetettaisiin kahteen grammaan 100 ruokagrammaa kohti. Kannatatteko sitovaa EU-tason lainsäädäntöä vai oletteko sitä mieltä, että tämä kuuluu läheisyysperiaatteen piiriin? Kiitoksia. Ja sitten seuraava edustaja. Kiitos puheenjohtaja. Olen kovin ylpeä Alankomaista, kun kuulen nyt, miten usein te mainitsette täällä Alankomaat edellisenä puheenjohtajamaana. Olen iloinen myös ministerin sanoista siitä, miten haluatte kulkea samaa tietä. Kiitokset siitä. Katson tässä François Grostetia, että puhuitte paljon sellaisista asioista, joita me olemme François kanssa hoitaneet. Kaksi kysymystä. E, e, antibioottiresistenssi ja antibiootit e, eläinten rehuissa on tärkeä asia, mutta myös sairaaloissa. Ja sen lisäksi täytyy olla yhtäläiset pelisäännöt valvonnassa esimerkiksi eläinrehuissa. Alankomaissa tutkitaan ja valvotaan 0,001 on raja ja Saksassa 0,1. Eli joko löytää jotain tai ei löydä mitään, mutta sen täytyy olla sama raja kuin kaikissa maissa sama. Ja sitten vielä viimeinen asia, lääkepula. Te tiedätte, että Alankomaissa tästä annetaan valtava sakko, jos ei lääkkeitä ole. Ja se on ratkaissut tilannetta ja esimerkiksi ähm, Belgiassa äh, ei voi olla niin, että, että sellainen maa, joka saa sakottaa ja hoitaa asian ja toinen ei. Joten pyytäisin, että Euroopan tasolla hoidettaisiin tämä asia. Kiitos. Thank you very much. And last... Paljon kiitoksia. Viimeisenä, mutta ei vähimpänä. Edustaja Delayet. Kiitos. Tervetuloa ministeri. Paljon on jo sanottu. Palaisin kuitenkin hormonihäiritsijöihin. Mikä on ne vastaan kanta komission ehdotukseen? Aiotteko edistää komission ehdotusta millä aikataululla? Ja sitten komission määritelmä suhteessa maailman terveysjärjestelmään, määritelmään, jossa on poikkeamia riskitekijöiden suhteen. Ovatko teistä relevantteja asioita vai mietittekö jotain muuta lähestymistapaa? Thank you very much. Dear Paljon kiitoksia. Ja sitten ministerin vuoro on vastata. Long list of questions. Pitkä lista kysymyksiä vastattavaksi. Ja saatte nyt vastata, olkaa hyvä. Ešte raz eh, ďakujem veľmi pekne. Eh, Skutočne pod... Kiitos kaikista näistä kysymyksistä. Olen samaa mieltä herra Mikolasikin kanssa siitä, mitä hän puhui. Kysymys on äh, ammattiasioista. Ja ne osoittavat, että terveyskysymykset, vaikkakaan se ei ole prioriteetti, siitä huolimatta terveys, terveydenhuolto on tärkeä asia kaikille EUn kansalaisille. Ja äh, nämä asiat, joista täällä nyt puhumme, eivät ole vain tänä päivänä käsiteltävänä, vaan tärkeää on myös se, miten terveinä pysymme tulevaisuudessakin. Äh, yritän tässä nyt liittää yhteen näitä kysymyksiä ja sitä, sitä kautta sitten vastata, mitä tulee. Mitä tulee transrasvoihin? 7. joulukuuta 2017 komissio tuki neuvostoa siinä, että tutkitaan ja, ja ryhdytään toimenpiteisiin, jotta transrasvojen vaikutukset olisivat pienemmät. Me haluamme arvioinnin tilanteesta tämän vuoden loppuun mennessä. Tämä on meille hyvin tärkeää. Me järjestämme konferenssin myös näistä ei-tarttuvista taudeista 20. syyskuuta Bratislavassa. Ja me haluamme myös selvittää konkreettisesti transrasvojen vaikutukset ihmisten terveyteen. Ja uskon, että me tulemme saamaan tähän ihan konkreettiset rajat näiden transrasvojen käyttöön. Sitten esititte useita kysymyksiä ei-tarttuviin tauteihin. Haluaisin sanoa tästä seuraavaa. Henkilökohtaisesti pidän tätä yhtenä kaikkein tärkeimpänä ongelma-alueena, joka vaikuttaa konkreettisesti ja suoraan kansalaisten terveyteen koko unionissa, eikä vain nyt, vaan tulevina vuosikymmeninä. Ja meidän täytyy sen vuoksi ottaa tämä huomioon myös, kun ryhdymme toimenpiteisiin. Myös vanheneminen, ikääntyminen vaikuttaa tähän, koska ne lisäävät kroonisia sairauksia, diabetesta, onkologisia sairauksia ja monia muita. Tämä vaatii myös paljon varoja jäsenvaltioiden budjeteista ja mikäli tendenssi jatkuu entisellään, myös näistä taudeista kärsivien potilaiden määrä kasvaa. Ja sitä vähemmän ihmisiä meillä on, jotka toimivat aktiivisesti työelämässä ja tämä voi johtaa sosiaalisiin seuraamuksiin Eli ne tulevat, se tulee vaikuttamaan budjetteihin. Meidän täytyy tukea innovatiivisia lääkkeitä ja niiden tutkimusta. Meidän täytyy keskittyä myös ennaltaehkäisyyn, sillä on hyvin tärkeä rooli. On luonnollisesti muitakin syitä, esimerkiksi ilmanlaatu, elämäntapa, liikunta. Ja meidän täytyy todellakin keskittyä ennaltaehkäiseviin toimiin ja valistukseen liikunta, elämäntapa, elintarvikkeet, Ja toki sanoin jo aikaisemmin, että ei meidän tule määrätä ihmisille, mitä he syövät. Emme me voi, tai emme, eivät kaikki ihmiset ole aina samaa mieltä siitä, mikä on terveellistä, mutta erittäin tärkeää kuitenkin, äh, että esimerkiksi suolan ja sokerin ja transrasvojen määrää rajoitetaan. Me voisimme käynnistää keskustelun siitä, että meillä voisi olla hieman laajemmat äh, lailliset puitteet. Emme ehkäpä saa tätä omalla kaudellamme nyt vietyä päätökseen, mutta meidän täytyy miettiä, kykenemmekö seuraavan 15-20 vuoden aikana saamaan aikaan tietynlaiset rajat. Ja silloin me emme vaarantaisi tuottajien tilannetta, mutta saisimme aikaan tietynlaiset puitteet terveellisille elintarvikkeille. Ja mitä tulee Alzheimeriin, tämä oli konkreettinen kysymys. Meillä on ollut useampia aloitteita unionin tasolla. Dementia on yksi prioriteetti. Me haluamme konkreettisia toimenpiteitä. Ja me tulemme järjestämään konferenssin komission kanssa – Tämä konferenssi järjestetään 29. marraskuuta Bratislavassa. Ja siinä keskitytään elämäntapaan siihen, millä tavalla voi elää Alzheimerin kanssa, millä tavalla voidaan ö, diagnostisoida se ajoissa. Me puhumme tutkimuksesta, hoidosta – Ja mitä tulee Alankomaiden äh, puheenjohtajakauden johtopäätöksiin, ne päätökset, äh, joita Alankomaiden puheenjohtajakauden aikana tehtiin, äh, liittyvät tai ovat tärkeitä sen vuoksi, että ne liittyvät myös meihin. Ja olen iloinen, että me löysimme konsensuksen ja löysimme integroidun ratkaisun moninkin ongelmiin. Ja mitä tulee vapaaehtoisen yhteistyöhön hinnoittelussa, lääkkeiden hinnoittelussa, tämä on ongelma. Ja sanon tässä nyt henkilökohtaisen mielipiteeni tämä ongelma voi johtaa tiettyyn divergenssiin. Meidän pitäisi aloittaa vapaaehtoisella tasolla ja sitten sitä kautta päästä eteenpäin. Ja meille kaikkein tärkeintä ovat tulokset niin, että me voimme olla voimme varmistaa sen, että jäsenet saavat, eh, että kansalaiset saavat innovatiivisia lääkkeitä. Me olimme ensimmäisiä valtioita, joka otti käyttöön lääkkeiden tämmöisen uusiokäytön sillä tavalla, että kategorisoidaan näitä kalliimpia lääkkeitä. Ja nyt me tutkimme, että tulisi toisenlainen tai seuraava askel tähän ja, ja mihin otettaisiin uusia parametreja mukaan, joiden pohjalta määritellään, mihin tämä lääke kuuluu. Tämä koskee ennen kaikkea onkologisia potilaita. Olemme puhuneet näistä asioista myös eri ähm, potilasjärjestöjen sekä innovatiivisten äh, lääkkeiden valmistajien kanssa. Ja toivon mukaan me yhdessä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa kykenemme tuomaan kaikkien jäsenvaltioiden markkinoille näitä innovatiivisia lääkkeitä. Ongelmana on luonnollisesti hintojen muodostus. Meidän on löydettävä konsensus minä puhun tässä nyt kaikkien jäsenvaltioiden nimissä. Henkilökohtainen näkemykseni on varmasti oikea myös, mutta puhun tässä nyt kaikkien jäsenvaltioiden nimissä. Me haluamme yhdessä hoitaa näitä ongelmia ja ratkaista ne. Ja mitä tulee Mitä tulee näihin harvinaisiin lääkkeisiin, asetus 141 on käsityksessä. Me voimme toimia vain sen jälkeen, kun komissio, vasta sen jälkeen, kun komissio on ottanut ensimmäisen askeleen tähän suuntaan. Ja mitä tulee pediatrisiin, pediatristen lääkkeiden asetukseen, Me tarvitsemme tähän suunnitelman. Meidän täytyy saada aikaan kliinisiä testejä. Ja tässä on tiettyä painetta tuottajien suuntaan ja se, millä tavalla näitä lääkkeitä testataan, koska ne tulevat lapsille. Ja ilman äh, komission ensimmäistä askelta emme kykene toimimaan. Ja mitä tulee näihin äh, hormonihäiritsijöihin, Hormonihäiritsijät ovat tärkeä aihe. 15. kesäkuuta komissio on antanut tästä tiedonannon ja neuvostolle. Näitä ei ole vielä virallisesti esitelty, ei myöskään parlamentille. Me haluamme voida arvioida nämä komission kaksi tiedonantoa. Niitä tullaan tutkimaan neuvoston tasolla. Ja glyfosaattikysymys. Se on minun kollegani vastuualueella. ympäristöministerin vastuulla, mutta toki nämä eri suojelutorjunta-aineiden käyttö on myös minun vastuullani. Tämä on tärkeää. Useinhan tulee tällaisia kysymyksiä, jotka eivät koske ainoastaan terveyssektoria, vaan ne ovat teemoja, jotka koskevat useamman ministerin ja ministeriön toimivaltuuksia. karsinogeenit ja muuttageenit, työsuojelu, jotta voisimme parantaa tätä suojelua. Seuraava asia on meille tärkeää. Se on meille prioriteetti. zásadne zniží riziko vzniku rakoviny ako choroby z povolania pri súčasnom stanovení rovnakých minimálnych podmienok ochrany v rámci Európskej. Ja pyrimme parantamaan työturvaa ja olemme saaneet komissiolta ehdotuksen tähän. Olemme käsitelleet sitä hyvin monitahoisesti. Sitä ovat, asiantuntijat ovat lausuntonsa antaneet ja haluan päästä positiivisesti eteenpäin tässä asiassa. odotamme komissiolta seuraavaa askelta. Ja mitä tulee rokotuksiin, varsinkin lasten rokotuksiin, ja lasten lääkäreihin. Tämä ei koske ainoastaan Euroopan unionia, vaan meillähän on olemassa tietty immuniteetti tiettyjä sairauksia vastaan. Täällä on puhuttu jo tuberkuloosista, mutta on myös muita tällaisia sairauksia, joita tämä koskee. Ja jäsenvaltioissa toimitaan eri tavalla. Esimerkiksi 15 jäsenvaltiossa kaikki samanlaiset rokotukset eivät ole pakollisia. Kuten jo sanoin, haluamme toimia myös tässä kysymyksessä. koska rokotusten ottamatta jättäminen voi johtaa sairauksien määrän lisääntymiseen lasten joukossa. Näemme vallalla on tiettyjä tällaisia äh, rokotusten vastaisia kampanjoita ja meidän täytyy lähteä vastaiskuun. Rokotus on tärkeä väline infektiosairauksien vastaisessa taistelussa. Toisaalta tämä voi johtaa siihen, että ne, jotka äh, on rokotettu, tarvitsevatkin jatkossa sitten huomattavasti vähemmän lääkkeitä ja lääkitystä. Ja mitä tulee antibioottiin, Niitähän käytetään hyvin usein tällaisissa virussairauksissa ja me tiedämme, että se ei ole hyvä asia. Ja mitä tulee ää, äh, antibioottiresistenssin, tätä on äh, käsitelty neuvostossa moneen kertaan. Ja vetoamme siihen, että eläinlääke ja ihmislääke tieteiden sektorit tekisivät tässä yhteistyötä. Ja asiantuntijoiden tulisi tehdä yhteistyötä. Ja komissio tulee tekemään tästä toimintasuunnitelman ja Tätä tullaan käsittelemään myös epävirallisessa huippukokouksessa Bratislavassa. Mitä tulee lisäaineisiin elintarvikkeissa, on tiettyjä merkkejä, viitteitä siitä, että tämä voi vaikuttaa ihmisten terveyteen. Vuoteen 2020 tiettyjen e-aineiden käyttöä tullaan arvioimaan. Meille tämä on prioriteetti, kuten jo sanoin, terveiden elintarvikkeiden puitteissa. Taska na komitologiu, ja on to tak na... Ja edustaja Pots kysyi komitologiasta. Minä siitä jo puhuinkin asetuksen, kohdat, asetuksen 726 kohdalla. Millä tavalla tässä me haluamme mennä eteenpäin? Kysymys on institutionaalisesta ongelmasta. Tästä on käyty hyvin monimutkainen ja monimuotoinen keskustelu Ja ehkäpä me pääsemme tässä eteenpäin ja löydämme tähän positiivisen ratkaisun. Tämä liittyy myös Brexitiin. Itse tutkistelu, tutkiskeluun. Meidän täytyy olla lähempänä kansalaisia. Meidän tulee tarjota ratkaisuja, jotka ihmiset ymmärtävät. Medioiden kautta ihmiset saavat sellaista informaatiota, joka kovin usein ei vastaa todellisuutta. Ja meidän täytyisi osoittaa, että EUnkin tasolla tehdään todella hyviä ratkaisuja ja että yksittäiset jäsenvaltiot eivät siihen yksin kykenisi. Kiitos paljon vastauksista näihin ja tästä hyödyllisestä keskustelusta koskien tulevaa kautta Kiitämme, että olitte paikalle ja olemme varmoja, että voimme te- tehdä hyvää yhteistyötä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Tämän aamun kokous päättyy tähän ja jatkamme sitten kello kolmelta iltapäivällä ja jatkamme työtämme täällä Envi-valiokunnassa. Paljon kiitoksia vielä läsnäolostanne ja varmasti teemme sitten hyvää yhteistyötä.